benvenuto al... Tervetuloa tilintarkastustuomioistuimen presidentti Silvia Caldeira ja annan teille saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, hyvä komission jäsen, minulle on suuri kunnia esitellä tälle parlamentille tänään tilintarkastus tuomioistuimen vuosikertomusvuoden 2011 talousarviosta. Aloitan muutamalla yhteenvedolla. Vuoden 2011 tilit esittävät Euroopan unionin taloudellisen tilan melko uskollisesti ja sen äm, toiminnan ja kassavirrat, tulot ja maksusitoumukset olivat sellaisia, että niissä ei ollut suuria virheitä maksut, joissa näitä olennaisia virheitä esiintyi, esiintyivät, edustivat 3,9 prosenttia Euroopan unionin budjetista. Tilanne vuonna 2010 oli samantyyppinen, silloin virhetaso oli 3,7 prosenttia. Yksinkertaisesti tilintarkastustuomioistuin löysi liikaa esimerkkejä tilanteista, jossa Euroopan unionin kulutus ei ollut kohdannut päämääriä. Nämä löydökset ovat samantyyppisiä kuin edellisienä vuosina. Huolimatta arvioidusta virhetasosta nykyisellä ohjelmakaudella Euroopan unionin varojen käyttö voisi monilla aloilla olla tehokkaampaa ja monissa, monilla menoaloilla. Yleisesti ottaen havaittiin, että valvontajärjestelmät, joita oli käytetty, olivat vain osittain tehokkaita ja ne kattoivat vain osittain puutteet ja virheet. Toimintalohkot, joissa suurimpia virhetasoja esiintyi, olivat maaseudun kehitys, ympäristö, kalastus ja terveys, jossa virhetaso oli 7,7 prosenttia, ja aluekehityspolitiikka, jossa virhetaso oli arvioitu 6 prosentiksi näillä alueilla. Ähm, kuten kaikilla halli, jaetun hallinnon alueilla, kansallisilla viranomaisilla on suurin vastuu Euroopan unionin taloudellisten intressien suojelemisesta. Tilintarkastustuomioistuin löysi monia tilanteita, joissa kansallinen valvonta oli pettänyt esimerkiksi aluekehityspolitiikassa. Tilintarkastustuomioistuin löysi virheitä tilanteessa, jossa jäsenmailla oli tarpeeksi tietoa havaita ja korjata ainakin joitakin näistä virheistä ennen kuin äh, he olisivat pyytäneet äh, palautusta komissiolta. Tilintarkastustuomioistuin löysi myöskin samantyyppisiä ongelmia äh, aloilla, joita komissio hallinnoi itse suoraan, mukaan lukien tutkimus ja sisäasiat, jossa arvioitu virhetasolla 3 prosenttia. Tilintarkastustuomioistuin havainnoi, että pääosastojen johtajat ovat tunnistaneet äh, maaseudun kehityksessä, kohesissa ja tutkimuksen alalla suuren riskitason. He arvioivat, että epäsäännöllisen kulutuksen riski oli noussut 400 miljoonasta vuonna 2010 kahteen miljardiin vuonna 2011. Puhemies, parannusta on tapahtunut tällä ohjelmajaksolla, mutta meillä on vielä tietä edessämme ennen kuin tilanne on parempi. Monet ongelmat joita menneisyydessä on esiintynyt, esiintyvät nyt harvemmin. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, että ähm, nykyisessä puitteistossa virhetaso osoittaa sitä, että kulutusohjelmissa siirtyminen yhdeltä kaudelta toiselle on muuttaa asioita ja nyt siirtyminen työssämme seuraavalle vaalikaudelle meillä on kultainen äh, mahdollisuus ratkaista näitä ongelmia. Jo vuosia tilintarkastustuomioistuin on pyytänyt äh, yksinkertaisempia sääntöjä, yksinkertaisempia päämääriä, helpompaa arviointia ja tehokkaampaa kontrollointia. Tämä vuosikertomus vahvistaa tämän äh, viestin tärkeyden jäsenmaat ja parlamentti meidän tulisi nyt sopia säännöistä, jotta voisimme käyttää varoja paremmin ja komission tulee toimeenpanna näitä sääntöjä tehokkaammin. Tällä tavoin Euroopan unionin budjetti voisi toimia tehokkaammin ja tarjota enemmän lisäarvoa Euroopan unionin kansalaisille. Kun pohdimme lainsäädännöllisiä ehdotuksia tulevalle puittekaudelle, toimielinten toimielimet ja jäsenmaat ovat myöskin sitoutuneet mm, eurooppalaisiin järjestelmiin, hallintoon ja toimintaan, jotta voisimme parantaa varojen käyttöä. Tämä koskettaa talous- ja fiskaalipolitiikan puitteita. Tämä tulee riippumaan myöskin siitä, että voimme varmistaa riittävän vastuullisuuden ja demokraattisen legitiimiyden olemassa olen tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että tilintarkastus kaikkien julkisten varojen kohdalla on avainkysymys, jota meidän tulee korostaa näissä aloitteissa. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, julkisen talouden oikeudellisuuden varmistaminen ei koskaan ollut varm- tärkeämpää kuin nyt. Tilintarkastustuomioistuin tekee parhaansa, jotta se voisi tukea Euroopan unionin ponnistuksia tässä tärkeässä päämäärässä työllämme ja vuosikertomuksen kautta, jonka minä tänään teille saan esitellä. Kiitoksia. Grazie, presidente. Kiitoksia, presidentti. Nyt annetaan seuraavaksi puheenvuoro komission jäsenen Semetalle. Olkaa hyvä. Thank Kiitos puhemies. Presidentti Caldeira, arvoisat parlamentin jäsenet ja tietostumiston jäsenet. Tietostumiston vuosikertomus julkaistaan aikana, jolloin lainsäädäntö- ja budjettiviranomaiset ovat saattamassa päätökseen seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Läksyt edellisistä vastuvausmenettelystä ovat johtaneet esityksiä, joita on tehty tulevia ongelmia, ohjelmia varten. On, rahoitusasetuksessa on uudistuksia, jotka johtavat eurooppalaisen lisäarvoiden yksinkertaistamisen. Komissio esittää seuraavaa ohjelmakautta varten myös sitä, että vahvistetaan vastuuta kaikkien rahoituksellisen toimijoiden osalta. Myöskin kustannustehokkaita valvontamenettelyjä on esitetty kaikkiin EUn ohjelmiin. Nämä toimenpiteet tulevat tehokkaasti puuttumaan heikkouksiin ja virheisiin, jotka ovat tällä hetkellä nähtävissä. Kun tilastotuomioistuimen vuosikertomusta esiteltiin aiemmin tässä kuussa budjettivalvontavaliokunnassa, tämän talon jäsenet kysyvät, mitä he voisivat tehdä parantaakseen tilannetta edelleen. Minä haluaisin korostaa sitä, että te, tämä parlamentti, jo nyt on huomattavasti antanut panoksia nimenomaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi ennen kaikkea virheasteen pudottaminen 7,3 prosentista vuonna 2006 3,9 prosenttia vuonna 2011 voidaan selittää pitkälti sen seurannan ansioksi, jota komissio on harjoittanut teidän suositustenne pohjalta. Se itse asiassa osoittaa, miten hyödyllistä on ja mikä lisäarvo on rakentavalla vuoropuhelulla komission ja vastavapausviranomaisen välillä. Toiseksi huomattavat parannukset uudessa rahoitusasetuksessa ovat olleet mahdollisia saavuttaa voimakkaan yhteistyön kautta, joka meidän instituutioiden välillä on. Ja kolmanneksi meidän täytyy saada myöskin muita ehdotuksia vietyä lävitse lainsäädännön kautta, jotka liittyvät yhteiseen hallinnointiin ja ohjelmiin, joissa on yhteinen hallinnointi. Parlamentti toisen lainsäätäjänä on ratkaiseva siinä, että saadaan vietyä lävitse terveen taloushallinnon periaatteita tässä yhteydessä. Neuvosto on myös vastuussa siitä, että sen aikaan hyvät ö, oikeudelliset puitteet seuraavaa rahoituskautta varten, jotka mahdollistavat sen, että kunnioitetaan terveen taloudenhoidon periaatteita. Mutta neuvosto joutuu myös tekemään suosituksia parlamentille vastuuvapauden yhteydessä. Tämä on mahdollinen ainutlaatuinen tilaisuus tarkastella sitä, mitä jäsenvaltiot konkreettisesti voivat tehdä niin, että komissio voi tehostaa yhteishallinnoitujen ohjelmien suoritusta. Joten kehotankin nykyisiä ja tulevia puheenjohtajavaltioita järjestämään kattavia keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa näistä tärkeistä kysymyksistä. Nyt haluaisin esittää muutaman viestin, jotka liittyvät tilintostuomioistuimen vuosikertomukseen vuodelta 2011. Ensinnäkin viidennen kerran peräkkäin komissio on esittänyt myönteisen lausunnon vuositileistä. Toiseksi asia, virheaste vuoden 2011 kaikkien maksujen osalta pysyy vakana verrattuna vuoteen 2010, vaikka transaktioiden määrä on lisääntynyt vuonna 2011. Kolmanneksi sitoumukset ja tulot koko budjetissa ovat sellaisia, että niissä ei ole asiavirheitä. On myöskin maksut ulkoisen avun puitteissa, kehityksen osalta, laajentumisyhteydessä ja hallinnolliset kustannukset. Neljänneksi, sen lisäksi asiavirheiden määrä on lisääntynyt maaseudun kehityksessä. Nyt on pantu toimeen toimintasuunnitelma, jolla pyritään identifioimaan jäsenvaltioiden kanssa yhdessä pääsyyt näihin virheisiin ja tarttumaan heikkouksiin nykyisen ja tulevan ohjelmakauden aikana. Viidenneksi paikallinen asiavirhe erinäisissä ohjelmissa on lisääntynyt kolmella prosentilla. Komissio pyrkii välttämään tämän tyyppisiä ongelmia lyhyellä tähtäyksellä vasta, jossa horisontti 2020 pitkällä tähtäyksellä tulee edelleen yksinkertaistamaan tilannetta ja johtaa siitä virhemäärä vähentyy. lopuksi kohesiopolitiikassa virheaste lisääntyy huomattavasti 7,7 prosentista 10 5,5 prosenttiin äh, vuonna 2011 korjaa se siis väheni. Äh, tämä on selkeä viesti siitä, että lisää on tehtävää. Komissio tulee tulee ohjaustoiminnassaan keskittymään nimenomaan riskinalaisimpiin alueisiin ja kumppaneihin ja harjoittamaan tiukkaa valvontaa ohjelmien osalta, jotka ovat sen suorassa vastuussa. Mutta jäsenvaltioidenkin täytyy myös vahvistaa ponnistuksiaan. Tilastustuomioistuimen mukaan yli 6 prosenttia virheistä, jotka on havaittu ja 70, yli 60 prosenttia, yli 76 prosenttia sosiaalirahoista havaitusta virheistä olivat sellaisia, että kansalliset viranomaiset voi, olisivat voineet havaita ne jo ennen kuin ne lähettivät maksupyyntönsä komissiolle. On siis selkeästi tilaa parannuksiin. Komission yksiköt eivät tule vähentämään ponnistelujaan virheiden vähentämiseksi. Kuitenkin uskon, että on asianmukaista asettaa tämä arvioitu virhetaso oikeisiin puitteisiin ajatellen sitä, että komission tehtävänä on valvoa komission unionin rahoitaloudellisia etuja. On olennaista, että heikkoudet, jotka tuomioistuin on todennut, eivät saa eivät ole johtaneet massiivisen varojen menetykseen tai petokseen, on käymässä selväksi, että kun ajatellaan monivuotista ulottuvuutta, joka liittyy ohjelmiin, ja ajatellaan minkälaisia ehkäiseviä korjaavia mekanismeja niissä on. Komissio on 1,8 miljardia perinnyt sellaisia varoja, jotka on maksettu väärin perustevana 2011, vaikka Nämä summat koskevat myöskin maksatuksia, jotka on tehty aiempina vuosina. Rahoituksellisesti katsottuna tällaiset korjaukset ja takaisinperimiset edustavat 1,4 prosenttia maksumäärärahoista, joita tehtiin vuonna 2011. Tämä luku ei sisällytä kuitenkaan vielä sellaisia summia, jotka on pystytty takaisin jäsenvaltioiden taholta. Kohesion alalla jotka ovat liittyneet niiden omiin tilintarkastuksiin. Komissio pyrkii saman aikaan luotettavampaa tietoa jäsenvaltioista, jotta se pystyy esittelemään ensi vuonna täydellisemmän kuvan siitä, minkälaiset ovat korjaavat toimeet, jotta on pantu toimeen EUn ja kansallisella tasolla. Aiempaa, aiempien vastuvapaussuositusten mukaisesti komissio vakaviin toimiin estääkseen virheitä. Kohesion alueella komissio päätti vuonna 2011 ottaa käyttöön 13 keskeytysmenettelyä ja keskeyttämään 105 maksatusta, joiden kokonaissumma oli 2,7 miljardia euroa. Nämä välineet, niitä tullaan tiukasti käyttämään myös tulevaisuudessa vuodessa 2014. Ne toivottavasti saavat täydennyksekseen myöskin nettikorjausmenetelmän, jota on ehdotettu kaikkiin ohjelmiin, jotka ovat yhteishallinnon piirissä. Arvoisat parlamentin jäsenet, arvoisat tilintarkastumistumien jäsenet, komissio ottaa vastuunsa vakavasti ja jatkaa työtään edelleen parempien tulosten hyväksi tulevaisuudessa, mikä on EUn kansalaisten ja veromaksajien etujen mukaista. Komissio liittyy kaikkiin välttämättömiin toimiin tartuakseen heikkouksiin, joita tilintarkastustuomioistuin on havainnut ja pyrkii intensiivisemmäksi tekemään yhteistyötä vastuvapausmenettelyn kanssa saadakseen aikaan parannukset. Jäsenvaltioiden rooli on ratkaisevan tärkeä tässä yhteydessä. Niiden täytyy myöskin sitoutua ottamaan vastuunsa ja velvoitteensa yhteishallinnon piirissä. Joten luotan nykyiseen ja tuleviin puheenjohtajavaltioihin niin, että aktiivisesti ajavat tätä tavoitetta neuvostossa. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Sitten seuraavaksi ryhmien edustajille puheenvuorot. Aloitetaan EPP-ryhmästä ja puheenvuoron saa edustaja Piper. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies, hyvä komission jäsen, presidentti. Kaikista edistymisestä huolimatta tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus ei ole mikään riemun aihe. Virheaste kasvaa 2011 oli toinen kasvuvuosi peräkkäin. Maaseudun kehityksessä ja kohesiorahastossa tämä näkyy erityisesti. On tietenkin ikävää, että 62 prosenttia virheistä tuon on nähnyt, on sellaisia, että jäsenvaltioiden itse tunnistaa ne aikaisemmin. Hyvät näistä herrat, näin ei luoda mitään luottamusta, tai myöskään sillä tavoin, että tilintarkastustuomioistuin ei halua esittää jäsenvaltakohtaista jakoa meille. Tietenkin ensinnäkin on selvää, että EU-rahat voivat vain laittaa toimivaan hallintoon. Tästä täällä vaaditaan komissiolta enemmän vastuuta valvonnassa. Ja ehdollisuus maatalousrahastoissa on tällöin seuraus tästä. Vain jos eurooppalaiset lainsäädännön osat ovat pannut täytäntöön kyseisessä, kyseisellä alueella, tällöin voidaan myöntää varoja. Millekään vastuuttoman hallitukselle ei varoja saa antaa. Toinen seuraamus pitää olla se, että virhetasot pitäisi mainita myöskin maakohtaisesti. Mutta täytyy kuvaa, että täällä piilotellaan jotain. Ja kun EU pyrkii saamaan luottamusta aikaan, niin tämä on väärä viesti. Kolmanneksi, parlamentin pitää olla enemmänkin kuin, kuin pelkkä tuomari komission ja tilintarkastustuomioistuimen välissä. Me olemme enemmän vastuussa maatalouspolitiikasta ja rakennuspolitiikasta, mutta onko meillä todellakin sitten kapasiteetti, että voimme valvoa talousarviota tehokkaasti, että voimme olla tämän uuden vastuun kokoisia. Olafilla on tietenkin paljon rakennetta, joka on jo kehitetty kyllä kuitenkin vartaankin parlamentilta emän toimivaltuuksia. Mitä nämä ovat, meidän pitää kyllä keskustella tästä. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Sitten ST-ryhmän nimissä edustaja Kajer, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Dank, Frau Kiitos puhemies. Arvoisa presidentti Caldeira, hyvä komissiosen Semeta, hyvät kollegat. Aluksi haluan sitä kiitokseni tilintarkastustuomioistuimelle vuosikertomuksesta. Se on meidän tärkein työvälineemme vastuvapausmenettelyssä komission budjetin osalta. Ja kiitän painokkaasti avoimesta ja meitä asiassa eteenpäin auttavasta kertomuksesta. Siinä kahdeksannen kerran todetaan, että voin antaa vain rajoitettu luotettavuuslausunto komission tileistä. Herra Piper sanoi, että Tämä vuosittain parantunut virheaste, parantunut virheaste on pysähtynyt. Me kuitenkin haluamme nähdä selkeän trendin, joka merkitsee sitä, että virheaste paranee EUn budjetissa ja siksi me voi hyväksyä nykyistä tilannetta. Vuosikertomus myöskin esittää selkeän viestin neuvostolle, joka tänä iltana kokoontuu löytääkseen kompromissin monivuotisesta rahoituskehyksestä. Se, että hallinto- ja valvontajärjestelmät eivät toimi jäsenvaltioissa, jotka ovat johtaneet suuriin korjauksiin ja, ja se, että jäsenvaltioiden kannalta turhan mutkikkaat säännöt osoittavat sen, että joka haluaa parempaa varojen käyttöä eikä tarvitse sitä pelkästään peitelläkseen, varojen leikkaamista voi aloittaa tästä. Hallin, täytyy aloittaa panepaa varojen käyttö kotimaassa. Silloin on tehtävä kotimaassa ensin kotitehtävät, koska Saksa, Alankomaat ja Iso-Britannia ovat sellaisia, että valvontajärjestelmät ovat tilintamassa ja komission mukaan sellaiset, että ne eivät toimi rajoituksetta. Me tulee vuoteen 2011, vuoteen 2011 on huolestuttavaa se, että joillakin aloilla luvut ovat heikentyneet. Kollega Piipä puhui jo tästä tutkimuspolitiikassa. Komission selkeä yksin hallinnoima budjetin osa. Siellä virheaste on noussut 1,4-3 prosenttiin tutkimus komissiota. Komissiossa täytyy vaatia toimintasuunnitelmaa siitä, miten virheastetta aiotaan alentaa. Yhteisen maatalouspolitiikan osalta siellä virheaste on tähän asti ollut noin 2 prosentissa olennaisemmilta. Nyt tiedotustuomioistuin arvioi että maaseudun kehityksessä se olisi 7,7 prosenttia, mikä on uskomatonta. Se merkitsee sitä, että menot maaseudun kehityksen alueella ovat kaikista tutkitusta alueista se, jolla on suurin virheaste. Tässä ei riitä se, että ohjelmaa ohjelmassa, eivät ole jäsenvaltiossa täysin kypsyneitä ja maksut hankkeista kasvavat ja tätä kautta väistämättä myös virheaste ei. Me haluamme, että tähän luodaan aputoimia. Maatalouden pääosasto ja komission Cholos niiden tulisi jättä, vetää päättävästi jäsenvaltiot mukaan valvomaan samalla tavoin kuin on jo tehty aluepolitiikan osalta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että auttaa se, että taistellaan syitä vastaan. Edelleenkin äh, kokonaismalli suuri, mutta tietysti äh, ohjelma vuonna 2008 otettiin käyttöön, se pyrittiin parantamaan äh, kansallisia valvontaohjelmia. Cholosin pitäisi pyrkiä etsimään kimokeita omaa toimintaohjelmaa varten, jolla sitten voitaisiin alentaa virheastetta maatalouspolitiikassa. Myöskin aluepolitiikassa voidaan vielä tehdä jotakin asioita paremmin. Me haluamme, että tällaiset retrospektiiviset hankkeet putavat pois tuen puitteista ja haluamme, että aluepolitiikan pääosasto, samalla tavalla kuin työllisyyden pääosasto, pyrkii puuttumaan ohjelmien keskeyttämiseen silloin, jos jäsenvaltiot eivät pysty takaamaan valvontaa. Tämä on myöskin nettokorjauksia. Jäsenvaltiot voivat siirtää vain silloin ohjelmia, rahoja muihin hankkeisiin, kun ne itse ovat havainneet virheet ohjelmien hallinnoidissa ja vain silloin. Usein tilanne on se, että ne eivät pysty löytämään itse virheitä. Jos näin käy, silloin tuki pitää palauttaa takaisin komissiolle. Kiitos. Eh, per il gruppo Kiitoksia Alden nimissä. Seuraavaksi edustaja Tsatsi Markakis. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Presidentti Caldeira, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää Suomesta tärkeästä työstä, koska he tekevät tärkeää työtä veronmaksajien eteen täällä. Te, herra Caldeira, olette tärkeä kumppani meille täällä parlamentissa – kun näitä vastuuvapauksia parlamentissa. Viime vuonna, kun kysyimme vastaavasta raportista, niin puhumme positiivisesta mietinnöstä, jossa onkin vähän harmaita alueita. Ja tässäkin näkyy, että harmaita alueita jää edelleenkin. 130 miljoonaa oli käytössä ja 5 miljoonaa miljardia, koskaan pitää maksaa näistä 130 miljardista. Ja tämä on tietenkin korkea prosentti. Menneisyyteen verrattuna tämä tietenkin on pieni parannus, mutta se on vielä edelleenkin liikaa. Enkä tiedä oikeastaan, miten nämä luvut voidaan puolustella niitä, kun kassat ovat tyhjät. Ne välineet, joita komissio, parlamentilla on vastuvapaus mietinnöissään käytössään komission suuntaan, niitä voidaan vihdoinkin nyt käyttää, ne toimivat. Erittäin hyvin tämä onnistuu työllisyyden ja sosiaaliasian yhteydessä. Empel-valiokunta ja komission Andor on vuodesta 2008 jo keskeyttänyt aina maksuja, jos vaikka tietyt projektit eivät toimi. Virhetaso on laskenut 2,2 prosenttiin. Onneksi olkoon. Tämä on hyvää työtä. Ja myöskin komission jäsen Semetalle onnittelut tästä. Minä olin toisviimeinen esittelijä vastuvapaudesta ja voin muistuttaa, että ne varat, jotka on maksettu perusteettomaksi, ne on veritty takaisin taas, peritty takaisin. Ja tätäkin toimenpidettä pitäisi käyttää enemmän ja onnittelen tästä, kun näen myöskin nämä yhteenvedot myöhemmin, niin näen, että tämä järjestelmä toimii. Mitä tulee tehokkuuteen, tässä tietenkin vähän jollain vielä parantamisen varaan. Tientarkastustuomioistuin puhuikin, että raportti oli liian yleiskuvallinen tästä mielestä. Ja haluan myöskin tukea Erkaijoja tässä, että tämän toiminnan pitäisi parantua tulevaisuudessa. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Sitten vihreiden edustaja, edustaja Stais, minuutti 30, olkaa hyvä. Äh, meneer de commissaris, äh, achterleden van de rekenkamer. Kiitos Kiitoksia puhemies, hyvä komissio ja sen hyvät kollegat, hyvä tilintarkastustuomioistuimen presidentti. 18 kerran meillä ei ole täydellistä luotettavuuslausumaa, joten meillä on siis kovinkaan rohkaisevaa. virhetaso tietyillä aloilla, maataloudessa, kalastuksessa, tutkimuksessa, terveydessä ja niin edespäin, aluepolitiikassa – eivät ole kovinkaan pieniä ja joka kerta kyseessä ovat sellaiset äm, alat, joita komissio hallinnoi yhdessä jäsenmaiden kanssa. Tässä komission jäsen sanoi, äm, että tämä koskettaa 60 prosenttia äm, rahastoista. Jäsenmaat tietävät, että heidän pitäisi ryhtyä toimiin, he eivät tehneet yhtään mitään. Olisi ehkä hyödyllistä, että olisimme selvempiä että olisitte selvempiä tässä vuosikertomuksessa ja kertoisitte, mitkä jäsenmaat tekevät huonosti työnsä ja huijaavat. Ehkä komission jäsen, kuten kollega tässä sanoi, voisi olla paljon jyrkempi näissä kysymyksissä. Täytyy toimia niin, että jäsenmaat saatetaan vastuuseen. Tämä antaisi ehkä ma- tekisi mahdolliseksi ähm, kohtaamaan kritiikin ja meidän tulisi kehittää omiin varoihin enemmän huomiota, erityisesti äh, arvonlisäveroon. Sehän vastaa 100 äh, äh, miljoonaa. Tämä ei ole millään lailla hyväksyttävä tämä virhetaso erityisesti nyt kriisin aikana. Meidän tulisi kiinnittää huomiota tähän erityisesti rikollisjärjestöihin, jotka saattavat näin saada suuren osan kakkua, jotka ovat veronmaksajien rahaa. ecr e myössä Edustaja Seskova. Olkaa hyvä. Vážená paní předsedkyně, eh, vá... Puhemies, hyvät kollegat. Kokonaisuudessaan minusta tilintastumistumin johtopäätökset ovat hälyttäviä ja pääongelma on se, että on vastuu, on virheitä virheistä ja se, miten varojen käyttö tapahtuu jäsenvaltioiden tasolla, on kaksi aluetta, jotka ovat erityisen hälyttäviä, mitä tulee virheasteeseen. Sen merkitsi pitää olla tiukempi järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että komissio voi arvioida vaikeudet yksittäisissä jäsenvaltioissa ja vastata ajoissa niihin. 2011 EUn rahoitus keskeytettiin monilla alueilla, jos, kun sääntöjä on odotettu. Esimerkiksi, jotka on määrätty vuosikertomuksessa, usein antavat aika surullisen kuvan hallinnollisesta siitä, miten, tavasta siitä, miten varoja käytetään, julkisia varoja viljelijät ottavat enemmän varoja kuin on asianmukaista. Rekisterit eivät ole aina täysin täsmällisiä. Ja on myöskin peritty sellaisia maksuja, jotka on yliarvioitu. Ja mun, mun niin, että on myöskin peritään sellaisia varoja, jotka liittyy ja, ja dokumentointia usein puuttuu. On erinäisiä virheitä, joita löytyy myös kilpailuttamisessa. Ehdokkuus, ehdollisuuksia myöskään noudattaa ja myöskään edunsaajat ja jäsenvaltiot. Siellä voidaan kysyä sitä, että ovatko säännöt liian mutkikkaita vai ovatko nämä ongelmat tuloksia siitä, että ei haluta noudattaa sääntöjä – tai on kenties takana jopa pahempia aikomuksia. Miksi aluepolitiikan alueella yli puolet havaituista tutkituista toimista olivat sellaisia, että niissä oli virheitä. Jäsenvaltioilla ja viranomaisilla, viranomaisilla kuitenkin oli riittävästi tietoa, ja olisivat voineet korjata nämä virheet ennen kuin ne esittävät maksut korvattavaksi komissiolle. Tämä ei koske pelkästään aluepolitiikkaa, myöskin muita EU-politiikan alueita. On selvää, että valvontamekanismit jäsenvaltioiden tasolla ovat puutteellisia, joko siis jäsenvaltioiden viranomaisten olisivat tehokkaampia tai ottaa enemmän vastuuta kuin tähän saakka, ja tästä on keskusteltu pitempään. Valvontamekanismit monilla EUn alueilla, politiikan alueilla havaittu vain osittain tehokkaaksi, merkitsee sitä, että tarvitaan avoimempia sääntöjä ja syvempää valvontaa eri tasoilla. Mitä tulee sitten muuhun meidän täytyy pystyä osoittamaan varoja järkeviin hankkeisiin. Sitäkin huolimatta, että muodollinen puoli hankkeesta voi olla hyvä, saattaa olla, niin, että se ei luo lisäarvoa. Grazie per il gruppo. Kiitoksia EFD-ryhmän nimissä edustaja Andreasen. Minuutti 30, olkaa hyvä. Thank you, President. This is now... Kiitoksia, puhemies. in a row that the auditors cannot... Tämä on jotenkin jo useampi vuosi, kun me pystyneet antamaan vapautta tällä parlamentilla. Ja 50 prosenttia näistä tilintarkastustoimisen ähm, esittämistä esimerkkeistä osoittavat, että niissä on jotain epäselvyyksiä. Tämä on jostain jäsenvaltioiden mm, syytä, koska he eivät toimi näiden suhteen. Veronmaksajien varat, joita käyttää komission taholta, jotka pysty kuinka he pystyvät tekemään sitä valvontaa tarpeeksi tehokkaasti, niin kun nämä varat sitten jäsenvaltioille takaisin koska me kuitenkin sitten täällä kumileimassa me leimaamme tämän budjetin, joka ei enää ole täysin vapaa petoksesta. Ja täällä on vaikka löytyy tapauksia, jossa henkilö on vaatinut 150 lampaasta tukea, mutta hänellä ei ole yhtään. Mutta no, missä tahansa tämä olisi petos. Mutta komissio ei ole vastuuta tällaisesta, siis veronmaksajan rahasta. Ja syyttää jäsenvaltioita tästä. Miksi he pyytävät sitten enemmän rahaa, että näitä jäsenvaltioita tuettaisiin lisää? Tämä on yksi syy, minkä takia EU-budjetti pitäisi leikata. Mitä tässä nyt vielä odotellaan? Kiitoksia. Grazie per il Kiitoksia. Sitten kuen edustaja Sondegaard kuen nimissä. Minuutti 30. Øh, kiitoksia puhemies, kiitoksia tilintarkastustuomioistuimme hienosta vuosikertomuksesta. Valitettavasti kuten mainittua, tämä teksti osoittaa, että me etenemme väärään suuntaan. Vuodesta 2006 vuoteen 2009 virhetaso on pudonnut 33 prosentista ja tämä oli hyvä kehitys, mutta nyt se on noussut vuonna 2010 se oli 3,5 prosenttia ja nyt vuonna 2011 3,9 minuuttia. On kuitenkin mielenkiintoista nähdä, että näissä tilintarkastetuissa äm, varansiirroissa emme ole onnistuneet saavuttamaan tarpeeksi hyvää tasoa komissio saa kiitosta, kun etenemme, mutta nyt minä sanoisin, että on erittäin selvää, kuka on vastuussa, jos ensi vuonna virhetaso jälleen nousee. Kaksi vuotta sitten. Kahden vuoden ajan virhetaso on noussut, eikä komissio voi enää syytellä kaikkia muita, sillä lopultakin komissiohan on vastuussa varoista, joita käytetään Euroopan unionin budjetista. Siksi ensi vuosi on ratkaiseva. Jos kolmannen kerran peräkkäin näemme, että virhetaso nousee, me Euroopan parlamentin jäsenet emme voi enää puolustaa tätä äänestäjillemme. Me voimme sietää sitä, että hitaasti pääsemme etenemään oikeaan suuntaan, mutta me emme voi sietää sellaista, että vuosi vuodelta asiat huononevat. Meidän täytyy rangaista ja siihen on todella syyt. No niin, skritti onorevoli. Kiitoksia. Sitoumattomattien edustaja, edustaja Sinclair, minuutti 30. Minun vaalipiirini ei ole kovinkaan yllättynyt, että tämä veronmaksajien kovasti annettu vara on sitten vastuuttomasti annettu EUn budjetin kautta muualle. Monissa jäsenvaltioissa EUn budjetin lisääntyminen vaaditaan. Ja minun vaalipiirilleni tämä ei ole hyväksyttävissä säästöaikoina. Tämä antaa raha siis vaaleja valitsemattomien byrokratien käsiin täällä. Ja nämä virheet olisivat todettu siis jäsenvaltioiden taholla. Ja tämä on totta. Mutta mitä EU tekee tämän korjaamiseksi? He eivät edes kerro jäsenvaltioille näistä suurista ongelmista. Yksi esimerkki näistä on vaikka Luxemburgille annettu 700 miljoonaa euroa kannattaa Kosovon lakijärjestelmän tai lainsäädännön tukemiseksi. Mutta pitääkö EU ajattelee, että antaa veronmaksajan rahaa ilman, että sitä valvotaan mitenkään? Ja mitä sitten tulee poliittisten puolueiden eh, pukemiseen, joka vaikka äärioikeistopuolueet saavat varoja, uuden UKIP. Ja kollegani puhuvat tämän luottamuksesta, mutta UK-kansalaisilla on ihan vähemmän luottamusta tulevina vuosina. Tämän takia tämä kyllä kansanäänestyksen asiasta mahdollisimman pian. Grazie. Kiitoksia. Sitten muut puhujat seuraavaksi aloitetaan Edustaja Ortis, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Joka ei ole paikalla, joten edustaja Stravakakis, olkaa hyvä. Buenos días. Eh. Huomenta. Uskon, että tietotustumistuin on sen kannalta, joka täällä esitettiin, ja myöskin puheenjohtaja, komission puheenjohtaja nyt osoittavat sen, että on joko kysymyksiä, että täytyy tehdä korjauksia, että tulee hyvin tarkkaavaisia komission, parlamentin, tietotustumistuimen, jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvät. Ja jäsenvaltioilla on hyvin tärkeä tehtävä perustavalla, tehdä perustavallista työtä niin, että tulokset olisivat mahdollisimman parhaat. Ja uskon, että mitä tulee varojen käyttöön, pitäisi pyrkiä toimimaan mahdollisimman parhaalla tavalla. Grazie, la parola. Kiitoksia sitten edustaja Strava, Stravakakis. Minuutti, olkaa hyvä. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Καλντέιρα για την παρουσίαση. Kiitoksia puhemies, kiitoksia tilintarkastustuomioistuimen presidentille äh, tästä vuosiraportista vuodelta 2011 tässä äh, talouskriisin hetkellä. Äh, paine, joka julkisilla varoilla on, on erittäin suuri, suurempi kuin koskaan. Ja on erittäin tärkeää valvoa Euroopan varojen oikeanlaista käyttöä enemmän kuin koskaan. Huomaamme, että liikenteen energian aloilla virhetaso on laskenut hyvin paljon jo muutamia vuosia. Meidän tulee parantaa tehokkuutta varojen käytössä. Tämä vaatii valvonnan parantamista eikä niinkään varojen pienentämistä. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan yli 60 prosenttia virheistä, joita on havaittu, aluepolitiikan alalla oltaisiin voitu havaita jo jäsenmaiden tasolla. Meidän täytyy parantaa tilannetta siis tässä, tällä tasolla. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Mulder. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. in eerste plaats mijn verontschuldigingen aan de president. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin pyydän anteeksi tilintarkastustoimistumeen presidentiltä ja komission jäseneltä, että en päässyt tänne heti alusta lähtien paikalle, koska meillä oli tärkeä kokous tätä ennen. Mitä monet muut täällä ovat jo todenneet, tämä on oikeastaan jo 18 esitys meille, ja on vaikea puolustella julkisuudessa, jos 17 kerran parlamentti antaa vastuuvapauden komissiolle – kyllä komissiolle pitää nyt olla hyviä argumentteja sen suhteen, miten voidaan valvontaa parantaa. Me olemme viime vuosina kokeilleet monen, monia asioita, saakkomaksuja, maksujen keskeytystä ja kaikkea muutakin olemme kokeilleet. Ja tämä ei auta, vaikka olemme vuosikausia vaatineet tätä. Jos annamme varoja jäsenvaltioille, niin tällöin jäsenvaltiot, joissa tapahtuvat suurimmat virheet, siellä pitää ottaa enemmän poliittista vastuuta kantaakseen. Me olemme aina pyytäneet heitä tällaista julistusta. Ja mietinkin, että onko tämän kaikki nyt auttanut mitenkään meitä eteenpäin. Minä en usko, että se on auttanut meitä. Uusi talousarviosäännöstö antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä tällainen julistus vapaaehtoisesti, mutta minun mielestä kyllä komission pitäisi tehdä hyvin aktiivista työtä tämän tukemiseksi. Ne jäsenvaltiot, jotka tekevät vapaaehtoisen julistuksen, niiden pitää saada joku etu siitä, että kun osoittavat, että kaikki on kunnossa ja kansallinen tilintarkastustuomioistuin sekä eurooppalainen tilintarkastustuomioistuin toteavat tämän. Ja sitten heitä pitää jotenkin palkita tästä, vaikka byrokratiaa vähentämällä. Heidän pitää jotenkin hyötyä siitä, että voivat olla poliittisesti toimineet Euroopan edun mukaisesti. Grazie, la parola. Kiitoksia. Sitten edustaja Blasak, minuutti 30. Dámy a si přečte výroční... Kiitoksia puhemies Kun lukee tämän tilintarkastustuomioistuimen vuosikertoimuksen, huomaa aina, että joku tekee jossakin valtavia virheitä, virhetaso on suuri, valvontaa ei harjoiteta ja yksittäiset ohjelmat ovat niin täynnä virheitä, että usein me emme voi osoittaa, että ne ovat tuottaneet mitään lisäarvoa Euroopan unionille. Yksi ala, joka mainittiin, on ähm, maaseudun kehitys, jota koskettaa ohjelmissa on 50 prosentissa virheitä. Suurin osa nämä koskettavat sitä, että tarjouskilpailu ei ole järjestetty tai projektien maksuissa on epäselvyyksiä. Tämä on ongelmallista, sillä kyseessä ei ole se, että edunsaajat harjoittaisivat petoksia, he olevat vain täysin hukassa byrokratian viidakossa, he pyrkivät luomaan jotakin, ja saavat sitten tietää, että ovat tehneet enemmän kuin heillä olisi ollut lupa tehdä tai että he olivat tehneet säästöjä, kun niitä ei pitänyt tehdä, tai lippu on vaikka väärän kokoinen julkisivussa ja heidän täytyy palauttaa varat. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee jopa tiukempia sääntöjä, tiukempaa valvontaa, enemmän tarkastuksia ja suurempia sanktioita, mutta tämä ei ole oikea tapa toimia. Ainut ratkaisu on radikaalinen uudelleen tarkastelu kaikkien sääntöjen kohdalla, menettelyn yksinkertaistaminen ja kumppanuksen jakaminen, kun meillä on ohjelmia, kun ohjelmat ovat yksinkertaisempia, ne ovat realistisempia ja ne tulevat toimimaan ja me tiedämme, mitä teemme. Kiitoksia. Grazie la parola. Kiitoksia. Sitten edustaja Hartong. Minuutti, olkaa hyvä. Het rekenkamerrapport 2011. Niin. Tilastotumistomen Kertomus 2011 on ikävää luettavaa kansalaisille. Viljelijä saa tukea saa varoja, mutta varat on kuitenkin maksettu väärin perustein. Haluaisin sanoa, että tilastustuomioistuimen, että se on tehnyt hyvää työtä. Tämä on tälläkin jäävuoren huippu. 18 kerran peräjälkeen näyttää siltä, että jotkin valtiot eivät nyt kovin vakavasti ota valvontaa sitä, miten kansalaisten varoja käytetään. Tietysti on olemassa eroja jäsenvaltioiden välillä. Minusta meidän pitäisi myöskin mainita maat nimeltä. Tilintarkastustuomioistuin on todellakin käyttänyt selkeää kieltä. Se on sanonut, että on tärkeää määritellä Euroopan lisäarvo ja että todellakaan missään ei voida puhua tehokkuudesta tai säästäväisyydestä. Minun puolueeni on vuosien ajan sanonut, että tämän saman asian ja nyt sitä kantamme vahvistaa huomioistuin. Grazie, onore. Kiitoksia. Sitten edustaja Kresle, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, tilintarkastustuomioistuimen presidentti, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, päädin hävetä tänään muiden puolesta, nimittäin sen neuvosto ei ole paikan päällä, vaikka he toteavat, että tässä heillä on oma roolinsa tässä menettelyssä ja että heidän pitäisi myöskin reagoida tähän. Nyt he olivat paikan päällä, ja se, mitä kollegat täällä ovat saaneet aikaiseksi, niin tämä on kyllä huonoa, huonoa laatua. Meidän pitää aivan avoimesti keskustella siitä, mistä emme ole kritisoineet vielä näistä 96 prosentista, jotka siis ovat menneet ilman virheitä nämä maksut. Meidän pitää miettiä, että mitä politiikan tavoitteita näillä on saavutettu näillä varoilla. Meillä on tavoitteita Euroopalle, mitä me olemme saaneet aikaan nuorisotyöttömyyden suhteen näillä Euroopan unionin varoilla – mitä olemme saaneet työpaikkojen suhteen, innovaatiovaroilla, tutkimusvaroilla. Tästä haluaisin mieleni keskustella ja olisin mieleni kuullut tästä enemmän. Ja minkä takia tämänhetkisessä tilanteessa meidän pitäisi unionissa jo, jo näyttää myös se, mitä positiivista olemme saaneet aikaiseksi tämä ensimmäiseksi ja että vastuuvapausmenettelyssä pitäisi katsoa, mitä olemme tuollakin tehneet. Ja, ja tämä tulos voitaisiin näyttää sitten kansalaisille. Ja toinen asia on se, että ilman hyvää hallintoa kansalaisvaltioissa tai Euroopassa ei voida tehdä mitään. Koska kohesiorahastossa on joka viides maksuettu oikein, viime vuonna se oli joka neljäs. Eikä tarvitaan nyt nopeasti yleiskuva siitä, miten talouskriisi on vaikuttanut julkishallintoon jäsenvaltioissa, koska me näemme täällä vaikutuksia. Miten meidän pitäisi tehdä ja miten pitää reagoida tämän jälkeen? Meidän pitäisi nyt jo miettiä, ja komissionkin pitäisi miettiä jotain, että miten voidaan tulevaisuudessa vaikuttaa sääntöön, tukikelpoisuus rakennerahastoissa ja mitä sääntöjä tähän liittyy. Jos tällä tukikelpoisuus puuttuu, niin ja tietenkin sitten se niitä myöhemmin voidaan edes valvoa niitä. Tämä on kyllä ammutaan itseämme jalkaan. Meidän pitää välttää näitä pieniä katastrofeita, mitä joka vuosi sitten käsittelemme jälkikäteen. Kiitoksia. Grazie. La parola al... No- Kiitoksia. Edustaja Vaughan, minuutti 30. Uh, Puhemies. Esittelijänä pidän tuolla hyvänä tätä vuosikertomusta, ja kun sanottu virheaste on 3,9 prosenttia. Minusta on muitakin asioita, joita pitäisi todeta. Ensinnäkin esimerkiksi on tärkeää, että tuomioistuin on osoittanut, että on ero virheiden ja petosten välillä. Vain 0,2 prosenttia maksumäärärahoista on sellaisia, että niihin kohdistuu petosta. Tilintarkastustuomioistuimen tulee kenties katsoa menetelmiä, ja miksi kaikki maksumäärärahat, niitä katsotaan samalla tavalla, on tiettyjä virheitä, jotka saattavat liittyä asiatietojen puutteeseen tai puuttumien asiakirjoihin, tai voidaanko ne luokita pelkästään veriksi, olisi hyvä, jos tässä voisi tulevaisuudessa tehdä erottelua näiden erityyppisten asioiden välillä. On tärkeää myös se, että ensimmäisen kerran luvussa 10 suomestuin katsoo parannuksia arvioinnissa komission osalta. Ja tästä tietysti myös toteaa, että tämä on parannettava. Minusta tämä on hyvä alku, koska yksityisen tehtävä olisi pyrkiä etsimään parannuksia. Meidän kaikkien täytyy siis pyrkiä etsimään parannuksia tyyntöstumistumessa, parlamentissa, jäsenvaltioissa, komissiossa, parannuksia ajatellen politiikan kehittymistä yksinkertaistamista, kenties sitä, että olisi enemmän pohjaista tilintarkastusta. Nämä ovat asioita, joita pitäisi parantaa. Tilintarkastukset ovat hyviä asioita, mutta ne pitäisi myöskin johtaa parannuksiin järjestelmissä. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi edustaja Ehrenhauser. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Voisiko me tässä kerran vähän kehää? Joka vuosi katsomme samanlaisia virhetasoja ja kuulemme, että mitään mitä positiivisia luottamuslaujoita voidaan antaa. Ja joka vuosi toteamme, että komission jäsen Barroso vuoden 2005 tavoitteen suhteen on epäonnistunut. Me etenemme millimetri millimetriltä ja ongelmahan on se, että EUn talousarvio toisaalta on myöskin Euroopan unionin akilleen kantapää. Täällä, tämä syntyy, syntyy paljon turhia riitoja. Ja tämä nähdään täällä tänään täysistunnossakin selkeästi. Meidän pitää katsoa talousarvion uudistusta sekä tulo- että menopuolella. Menoista täällä puhuttiinkin jo, että jäsenvaltioiden pitää vihdoinkin ottaa vastuu kantaakse. Virhetaso hallinnossa, mutta myöskin varojen takaisinkeruussa on huomattava. Ja sitten pitää katsoa myöskin, että mikä pitkäajan tavoite meillä on, että kansalliset maksut poistettaisiin ja käyttäisiin vaikka finanssitransaktioveroa tulojen keräämiseksi. Tällöin voitaisiin välttää turhia riitoja EU-talousarviosta ja alennuksista ja maksualennuksista ja muista. Tämä kaikki ja sitten sivuun. Kiitoksia. Sitten edustaja Ajalla Sender, minuutti, olkaa hyvä. No. Sí, gracias, señora presidenta. Perdón, sí arvoisa presidenta. Kiitos puhemies. Olemme siinä tilanteessa, että olemme saatu tulos valvonnasta ja kuten sanottu, mikä on virheosuus, nämä tilanteet kuitenkin muutkin ajatellen varojen käyttöä ja soveltamista. Ja olemme luoneet jonkinlaista järjestelmää, joka, joka olisi parantunut. Ajattelen kuitenkin sitä Orpo, joka on ollut äh, hedelmällistä parlamenttikomission ja tilastomusten välillä, niin vielä kerran valittelemaan sitä, että on tietynlainen äh, noidan kehä. Se, mikä pitää huolestua tänä vuonna, on se, että on kysymys konkreettisista asioista, virheistä, joita jäsenvaltiot tekevät. Missä maaseudun kehityksen tiedämme, että on tapahtunut suoraa tukea ja samaan aikaan kuitenkin riskit virheissä ovat kohentuneet, mutta Kuitenkin tiedämme, että aluekehityksen osalta siellä, missä sovelletaan valvontaa ja sitä vaaditaan, kuten kohdallisuuspolitiikan osalta jäsenvaltio, silloin myöskin jäsenvaltiot reagoivat. Joten on pyrittävä kehittämään paremmin tätä valvontaa ja myöskin ver, var, vertaamaan sitä, mitä ollaan tekemässä tietotumistumista saadun aineiston pohjalta. Me myöskin katsoa, että on yllät, mielenkiintoisia yllätyksiä. Eksi, ajatellaan tutkimuspolitiikkaa, se on kovin huolestuttavaa, koska siellä on tiettyjä kysymyksiä. tietystä pilarissa tarvitaan, jotta päästään ulos kriisistä ja täytyy löytää tapoja, joilla nämä virheet voidaan ratkaista. Pyydän anteeksi edustaja Deutschilta. Annan hänelle puheenvuoron minuutti, olkaa hyvä. Hyvä. Puhemies, arvoisat edustajat, toverit. Minäkin haluaisin esittää kiitokset presidentti Kalderalle ja tilintarkastustuomioistuimen työntekijöille vuosikertomuksesta. Tämän pohjalta parlamentti tulevina kuukausina voi vastuuvapausmenettelyn viedä eteenpäin. Samalla haluaisin kuitenkin todeta, että unkarilaisen sanan mukaan voi olla, että se puhuu samasta asiasta, joka sanoo, että lasi on puoliksi täynnä, kuin se, joka sanoo, että lasi on puoliksi tyhjä. Minä kuulun niiden joukkoon, jotka ajattelevat, että lasi, unionin budjetin asianmukainen toteuttaminen tämä lasi on puoliksi tyhjä. Ei ole hyväksyttävää se, että yhtäkkiä on pysähtynyt eh, virheasteen alentamisen, alentamisen tendenssi, ja saman aikaan kuitenkin saman on tapahtunut se, että toisen kerran jo on kasvanut virheaste. Minun äänestäjäni eivät voisi sanoa kyllä sille, että viime vuosina unionin varojen säännöllisten sääntömukaisen käyttämisen aste on huonontunut. Tätä emme voisi tukea. Haluaisin kuitenkin todeta, että ei ole hyväksyttävää sekään, että neuvoston jäsenet eivät ole paikalla parlamentissa silloin, kun puhumme tästä asiasta. Kolmen vuoden ajan Euroopan, neuvosto, Euroopan neuvostolla on ollut pysyvä puheenjohtaja ja tämä pysyvä puheenjohtaja pysyvästi on poissa samoin kuin hänen työntekijänsä eikä myöskään, myöskään vuorossa oleva puheenjohtajavaltio ole paikalla. Senkin edustajat ovat poissa. Jos kohesio politiikassa olevat virheet ovat sellaisia, että niistä 76 prosenttia olisi voinut estää hallitukset, silloin hallituksen edustajana olisi pitänyt olla täällä paikalla. Meillä on yhtä mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että kohesiovarojen käyttöä ajatellen tendenssi on myönteisempi. Se on pudonnut huomattavasti vuoteen 2012 mennessä tämä varojen käytön virheaste. Tämä on hyvä viesti. Ajattelen nimenomaan tänä päivänä alkavaa neuvoston kokousta, jossa puhutaan nimenomaan keskeisestä periaatteesta unionissa, eli solidaarisuudesta, silloin kun puhutaan seuraavaa jaksoa, jolloin myöskin on kysymys kohesiovaroista. Kiitos. Grazie. Kiitoksia en usko, että Eosta Kölns on salissa paikalla, enkä usko, että myöskään edustaja Sarvamaa ei ole paikalla, joten minuutin puheenvuoro edustaja Klevalle Olkaa hyvä. Grazie, signora Presidente. Kiitoksia puhemies. 60 prosenttia virheistä aluepolitiikan toimeenpanossa ovat sellaisia, että ne olisi pitänyt havaita jäsenmaiden tasolla. Tämä on erittäin huolestuttava uutinen. Meidän tulisi kiinnittää erittäin huomiota enemmän huomiota ohjelmien suunnitteluun tulevaisuudessa. Ne tarjoaisivat niin lisäarvoa Euroopalle. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat, että meidän tulisi tarkastella tilannetta kaikissa jäsenmaissa samalla tavalla. On tärkeää, että kohesiopolitiikka on yksi tärkeimpiä kasvun ja investoinnin välineitä ja sen tulisi pysyä tulevina seitsemänä vuonna vahvana eurooppalaisena politiikan alana. Meidän ei tulisi tehdä leikkauksia siihen, vaan kontrolloida sitä paremmin ja äh, sitoutua paremmin ähm, hallintoon jäsenmaissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Oodi. Kaksi minuuttia, olkaa Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies. Haluaisin aluksi sanoa tilintarkastustuomioistuimen presidentille kiitokset tästä työstä ja myöskin rouva Keijulätille. Kiitoksia teidän työstänne ja erityisesti huomiosta, jota annatte parlamentin jäsenille, että kiinnitätte paljon huomiota meihin. Ja kiittäisin teitä siitä ja kiittäisin myöskin komission jäsen Shemetaa tästä hienosta työstä, jota hän äh, tekee edeltäjänsä jälkeen, hän jatkaa meidän tiliemme tilanteen parantamista. Pahoittelen kollega Boguslav Sonikin puolesta. Hän on toisissa sitoumuksissa tällä hetkellä ja on myöskin valitettava, että neuvostosta ei ole ketään täällä paikalla. Hehän ovat myöskin budjettivallan käyttäjiä. Minä olen tehnyt itse talous aloitteita, jotta me muuttaisimme aikataulua ennen 31. Äh, äh, maaliskuuta. Meidän tulisi aloittaa tämä työ, jotta parlamentti voisi äänestää äh, kesäkuussa. On nyt kun puhumme yhä vuodesta 2011, ehdotan, että me loisimme työryhmän ja muokkaisimme olemassa olevaa aikataulua. Muutamia huomioita. Artikla 323 sanoo, että parlamentti valvoo sitä, että äm, Euroopan unionin käytössä on ö, tarpeelliset vaarat. Minä pohdin sitä, voisiko meillä olla jonkinlainen hälytysjärjestelmä liittyen mm, unionin varoihin. Me saimme tietää, että me puuttuu 9 miljardia, me voimme maksaa edes laskujamme. Ja voisin ehdottaa nyt sitä, että tilintarkastustuomioistuin valvoo varojen tilannetta. Uskon, että meidän täytyy palata myöskin tähän jaettuun hallintoon ja tilintarkastus viranomaisten rooliin. Tässä kansallisten valvontaviranomaisten rooli on tärkeä ja uskon, että tämä jaettu hallinto on elänyt aikansa. Meidän pitäisi ehkä tarkastella sitä, voisiko meillä olla Euroopan unionin tasolla oma äh, hallinto, niin että voisimme poistaa tämän jaetun hallinnon mallin, joka on hyvin kallis, ja sellainen, että sitä tulisi muutenkin ehkä uudelleen arvioida. Kiitoksia. Grazie, onore. Kiitoksia. Edustaja Ivanova, kaksi minuuttia, olkaa President, President Kiitoksia puhemies, hyvä presidentti Caldera, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minä liityn niiden joukkoon ja haluan kiittää tiintästuomioistuimesta vuonna 2011 budjetin täytöönpanosta. Ja haluaisin vain lyhyesti kommentoida muutamia tärkeitä kohtia siitä. Ensinnäkin yhteinen hallinto. Raportissa todetaan, että suurimmat virheet ovat aluepolitiikassa ja maaseudun kehityksessä. Jos me haluamme kehittää valvontajärjestelmän käyttöä, kaikkien osallisten pitäisi ottaa vastuunsa kantaakseen komissio, mutta jäsenvaltioidenkin. Toiseksi suora hallinto. 20 prosenttia suora, suora käyttäen komission taholta. Ja tutkimuksen ja muiden sisäpolitiikan osien virheprosentti on kasvanut 4 3 prosenttiin 11. Minäkin haluaisin mielelläni kuulla, kuten kollegani, mitkä syyt ovat juotaneet tähän ja miten se voidaan sitten korjata komission taholta. Kolmanneksi eh, inputin ja tulosten yhteys olisi hyvä kuulla tästä, ja tämä jotenkin olisi oikea askel oikeaan suuntaan. Meidän pitäisi siirtyä enemmänkin mallia, jossa katsotaan tuloksia, joita saimme aikaisemmin. Me katsomme tavoitetasoja, jota voidaan saavuttaa näillä kyseisillä EU-politiikoilla. Raportissa todetaan selkeästi, että täällä on vielä maraa parantaa, ja unionilla on tärkeitä haasteita, että voidaan tehdä enemmän vähemmillä varoilla. Ja tämän takia meidän kaikkien yhdessä pitää tehdä. Komissio, parlamentin, valtioiden pitää löytää tapa käyttää jokainen euro tehokkaammin, jotta saamme maksimitulokset näinä säästöaikoina, koska tätä Euroopan kansalaiset odottavat meiltä. Ja lopuksi, sallikaa puhemies, koska tämä minun viiden puheeni täällä täysistunnossa käyttää mahdollisuutta käyttääkseni kaikkien parlamentin, kiittääkseni kaikkien parlamentin kollegoita, erityisesti budjetin valvontavaliokunnasta ja sihteeristön edustajia, loistavasta yhteistyöstä, jota meillä on ollut viime vuosina. Kiit- olen kiitollinen näistä vuosista ja tästä eloisesta keskustelusta on käynyt täällä. Toivottavasti voimme jatkaa tätä yhteistyötä. Ja voitte luottaa minun, että vuoropuhelu tämän parlamentin kanssa on tärkeä osa tulevaa työtäni. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Edustaja Ivanova ja, ja onnea matkaan. Sitten seuraavaksi menettelytapa ilman puhujalistaa aloittaa edustaja Kalpeetilä. Kiitos puhemies. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että unioni on käyttänyt paremmin käytössä olevia varoja kuin aiempana vuosina. Vuot- vuotuisen budjetin osalta siitä päättävät neuvosto ja parlamentti yhdessä. Kuitenkin viime kädessä komission täytyy huolehtia rahojen asianmukaista käytöstä. Ja on todettava, että tällä alueella on vielä parantamisen varaa. Vuoden 2011 kertomus osoittaa, että suunta on hyvä, mutta kuitenkin virheaste, josta puhumme, on edelleen korkea. Ja se on jopa kasvanut tietyillä alueilla. Ja on huomattavaa kuitenkin, että maat talouden osalta ja kohesion osalta yhä enemmän on epätäsmällisyyttä, tätä myös muilla alueilla, ja on myöskin aivan oikeutettuja varojen takaisin perimisiä. Komission jäsenvaltion tulee yhdessä katsoa, että mitä he tekevät asialle. Kysymys on siitä, mikä on järjestelmän ongelma, nimittäin komission järjestelmät toimivat vain osittain kunnolla, ja Aika ajoin on tilanne myös se, että varojen käyttävät eivät ymmärrä, miten varoja käytetään tai eivät osaa käyttää ne tehokkaasti. Totta on myöskin se, että tarvitaan lisäarvoa, tarvitaan tehokkuutta. On katsottava, että lisääntyvien virheiden ja vähentävien varojen yhteydessä on huolettava siitä, että saadaan vähennettyä tätä virheiden määrää ja lisättyä valvontaa. Edustaja Davis, olkaa hyvä. Um, Haluaisin tietää, mitä tekosyitä jäsenmaat antavat sille, että he eivät eh, pidä tilejään kunnossa. Voimmeko me verrata näitä syitä Nigel Faragein eh, huomioihin siitä, että hän ei ollut omia tilejään pitänyt kunnossa. Hän on sitoutunut täydelliseen läpinäkyvyyteen, mutta kun katsotte hänen nettisivuaan, näette, että hän kertoo kaikenlaisia keksittyjä asioita. Hän sanoo, että on hukannut kuittiinsa ja toisaalta sanoo, että hänellä on paljon kuitteja, mutta ne eivät ole tallessa. En tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Hän sanoi, että hänellä ei ole aikaa käydä läpi kulujaan, vaikka hän on palkannut vaimonsa tekemään tätä. Ja sitten hän sanoo, että jotkut kuitit ovat kadonneet, mutta mitä sitten? Voisiko tilintarkastustuomioistuimen presidentti sanoa minulle, onko mikään jäsenmaa koskaan antanut näin säälittäviä selityksiä, että me hukkasimme kuitit, mutta mitä sitten? Grazie, la parola. Kiitoksia. Komission jäsen Semeitä, olkaa hyvä. Kiitos puhemies presidentti Caldeira, hyvät jäsenet. Keskustelu osoittaa selvästi, että yhteinen hallinto on yksi pääaihe myöskin tämän vuoden vastuvapausmenettelyssä. On kuitenkin kysymyksiä, jotka liittyvät varoihin, jotka ovat komission suorassa hallinnassa. Minä voin vakuuttaa teille, että komissio tulee huolellisesti analysoimaan tilintarkastustuomioistuimen havainnot ja tulee panemaan toimeen sen suositukset asianmukaisesti työ on jo käynnistynyt. Haluaisin kiinnittää huomionne vuotuiseen toimintakertomukseen, jota, on olemme saaneet komission pääosastoilta, jossa ensimmäisen kerran historiassa on, joka voidaan sanoa, että siellä havainnot ovat samankaltaisia, lähes täysin kuin Tinnatsumastomen tekemässä analyysissä. Ja näiden vuotuisten toimintakertomusten pohjalta ja varausten pohjalta, joita maatalousosaston pääjohtaja, tutkimusosaston pääosaston pääjohtaja ja muut pääjohtajat ovat tehneet, heidän täytyy esittää konkreettisia toimintasuunnitelmia, jotka liittyvät siihen, miten tilannetta parannetaan niillä alueilla, joiden hallinnosta he ovat vastuussa. Ja uskoisin, että kollegani komission jäsen Cholos, Kenkän Queen, komission jäsen Hahn ja muut jo tulevat osallistumaan vastavapausmenettelyyn ja tulevat selittämään, minkälaisia konkreettisia toimia he tulevat panemaan toimeen niin, että voidaan puuttua ongelmiin, jotka ovat nähtävissä varauksissa, joita pääjohtajat ovat esittäneet. Haluaisin kiinnittää huomionne yhteen ulottuvuuteen. Kun me puhumme mutkikkaista säännöistä, kysymys on pelkästään mutkikkaista säännöistä eu tasolla – Kuten sanoin alustavassa puheenvuorossani jo, me olemme tehneet ehdotuksia seuraavaa rahoituskautta varten, jotta saadaan yksinkertaistettua näitä sääntöjä. Mutta hyvin ongelmallista on myös se, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön vielä mutkikkaampia sääntöjä ja hyvin huomattava osa virheistä aiheutuu mutkikkaista säännöistä jäsenvaltiotasolla. Tämä asia minusta on sellainen, että sitä pitäisi myöskin käsitellä. Täällä on puhuttu omista varoista ja ALV-petoksesta. Komissio tekee kovasti työtä tämän asian parissa. Me otamme huomioon esityksiä, jotka liittyvät nopeisiin reaktiomekanismiin ja odotamme mielenkiinnolla, että neuvosto hyväksyisi tämän ehdotuksen pikaisesti, joka huomattavasti vähentäisi ALV petosten riskiä. Ensi, vuonna, ensi kuussa tulen tekemään joukon esityksiä siitä, miten voidaan tarttua veronkiertoon ja veropakoon, ja myöskin ALV-kysymyksiin. Ja nämä tulevat varmastikin antamaan riittävät välineet, jotta voidaan parantaa tilannetta ALVn keräämisen alueella. Täällä on myöskin mainittu kysymykset, jotka liittyivät nettokorjauksiin – ja minusta on hyvin tärkeää, että lainsäädäntö, joka tällä hetkellä on esillä, sisältää nettokorjaukset seuraavaa ohjelmointikautta varten. Ja sikäli kun en ymmärtänyt, olimme menossa tähän suuntaan. Ja minä toivonkin, että lopulta lainsäädäntö hyväksytään <clears throat> tästä hyvin tärkeästä määräyksestä. Ja sitten luotan tietysti teidän tukenne tässä vastuuvapausmenettelyssä ja odotan tiivistä yhteistyötä neuvoston puheenjohtajien kanssa, jotta kysymykset, jotka on otettu esille vastuuvausmenettelyssä, saavat asianmukaisen huomion jäsenvaltioissa. Kiitos. Grazie, commissario. La parola. Kiitoksia. Seuraavaksi presidentti Caldera, olkaa hyvä. president. Kiitoksia puhemies. Haluaisin aloittaa kiittämällä kauniista sanoista, joita parlamentin jäsenet minulle lausuivat ja tilintarkastustuomioistuimelle osoittivat. Voitte olla varmoja, että teemme parhaamme, jotta voisimme lisätä ponnistuksia. Ja mitä tulee avainkysymyksiin, uskon, että äh, varmistamme tänään Euroopan unionin moittoittoman varainhoidon tärkeyden. Minua, minulta on kysytty, onko kadonneita kuitteja ja voiko tilintarkastaja hyväksyä vastauksen tällaisessa tilanteessa, että mitä sitten? Eräissä tapauksissa todellakin on niin, että kuitteja puuttuu ja meidän kertomuksessamme tämä käy esiin kuitteja puuttuu ja seuraukset tulee kantaa siitä. Tilintarkastaja ei voi hyväksyä vastaukseksi mitä sitten lausuntoa. Näissä tilanteissa meillä on myöskin roolimme, kun pyrimme selventämään ongelmien taustalla olevia syitä. Monet jäsenet korostivat tarvetta parantaa tilannetta. Meidän tulisi kuitenkin muistaa, missä olimme tämän puiteohjelmakauden alkaessa ja mikä tilanne nyt on. Kehitystä on tapahtunut. Tilintarkastustuomioistuin sanoo, että on yhä mahdollisuuksia käyttää välineitämme paremmin ja paremmin kohdistetusti, jotta pääsisimme päämääriimme. Tässä kansalliset viranomaiset ovat avainasemassa. He ovat ensimmäinen etulinja, joka varmistaa, että varoja käytetään oikein. Ja tietenkin tilanne on monimutkainen. Jos tukikelpoisuuskriteerien arviointia annetaan kansallisille viranomaisille ja tilanne on hyvin monimuotoinen – Tämä on tietenkin hyvin vaativaa, mutta nyt meillä on mahdollisuus arvioida uudelleen sääntöjä tulevalle ohjelmointi ohjelmakaudelle. Me emme oleta, että todennäköinen riskitaso muuttuu 0-10 tai 100. Järjestelmät ovat olemassa, ellemme ratkaise syitä ongelmien taustalla emme pääse näistä virheistä eroon. Hyvät näistä herrat, tilanne on selvä. Me pyydämme pitkä aikaista, yksinkertaista järjestelmää varojen käytölle ja selkeitä ehtoja niiden myöntämiselle. Ja tämän lisäksi kustannustehokasta valvontajärjestelmää. Meidän tulisi myöskin tähdätä siihen, että olemme tilanteessa, jossa voimme arvioida, voimmeko sietää virhetaso riskin tietyissä tapauksissa. Tämä on se työ, johon pyydämme parlamenttia mukaan pohtimaan asiaa tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Meidän tehtävämme on se, että arvioimme riskitasoja ja että annamme selkeitä suosituksia parannuksien suorittamiseksi. Tätä me pyrimme tekemään niin hyvin kuin voimme, mutta myöskin, edustaja Hogan, hallinnollisia virheitä saattaa tapahtua. Jos niitä esiintyy, ne osoittavat, että meillä on järjestelmässä riski virheelle, joka johtaa sitten ähm, mitattavissa oleviin äh, virheisiin ja asettaa varanalaisiksi koko varanhoidon. Olen samaa mieltä edustajien kanssa siitä, että jäsenmaiden tulisi tehdä yhteistyötä, ähm, kun meillä on jaettu äh, hallinto. Ja vakuutan edustaja Odille, että kuulen hänen ehdotuksensa tällaisesta varoitusjärjestelmästä. on tarpeen tuoda nämä ongelmat valoon ja meidän tulisi pohtia tätä ehdotusta. Kiitoksia puhemies. Grazie, president. Kiitoksia presidentti. Keskustelu on päättynyt tästä aiheesta. Palataan jälleen estyslistalle. Meillä on Lightbreed-mietintö tiettyjen yhteisen kauppapolitiikan liittyen.